Ja tämän pidämme todellakin mielessämme ja palaamme tähän mm, tämän kysymyksen pariin komissiosta. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Keskustelu on päättynyt. Me olemme saaneet tästä yhden päätöslauselmaehdotuksen ja tästä äänestetään huomenna kello 11.30. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suullinen kysymys komissiolle Tämä liittyy syrjiviin tullimenettelyihin Venäjän rajalla ja näitä on kohdistettu liettualaisiin rekkoihin. Haluaisin aivan ensimmäisenä antaa puheenvuoron suullisen kysymyksen laatijalle Meissnerille. Hän saa kaksi minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitos, hyvä puhemies. On niin, että se, mitä tuolla Liettuan Venäjän välisellä rajalla tapahtuu, sitä ei saa hyväksyä. Liettualla on noin 13 000 ei kun se, 650 kuljetusyritystä, joilla on 13 000 rekkaa, jotka kuljettavat tavaroita Venäjälle. Ja Venäjä on nyt sitten ottanut käyttöön erikoistarkastuksen nimenomaan liettualaisille rekoille. Ja tällaiset erityistarkastukset tehdään myös henkilöautoille ja tämä kohdistuu nimenomaan liettualaisiin rekkoihin, joilta edellytetään myös tällaista saattuetta, kun ne ajavat Venäjällä. Me emme voi tällaista hyväksyä. Liettua on EUn jäsenvaltio ja tässä, tämä koskee koko EUn kuljetusalaa ja, ja heijastuu naapurimaihin. Venäjähän on vuodesta 2012 VTOssa jäsen, on suostunut noudattamaan sen sääntöjä ja nämä eivät sääntöjä näin ei säännöissä sallita. Liettualaisille yrityksille on, on syntynyt noin kahden miljoonan euron vahingot päivässä ja senpä takia tämä pitää purkaa. Venäjä on ihan selkeästi kohdistanut tällaisia uusia tarkastustoimia entisiä satelliittejaan kohtaan, jotka ovat nyt lähentyneet EU-hun tai liittyneet EUn mukana myös Ukraina, Georgia ja Moldova Moldova ja siellä on äh, nähty samantyyppistä kehitystä ja meidän äh, ryhmämme puheenjohtaja Giefer Hofstadt on sanonut, että kun äh, liettualaisia syrjitään, syrjitään yhtä lailla koko EUta, toivottavasti komissio ryhtyy välittömiin toimenpiteen, jotta tilanne muuten. Toivon todella, että komissio toimii. Kysymys, oletteko jo ryhtyneet toimiin vai aiotteko jotenkin tämän tilanteen korjata? Kiitos. Okay, thank Kiitokset. Edustaja Meissner, sinisen kortin kysymys teille Imbrasasilta. Otatteko sen vastaan? Jung. Dėkui, gerbiami pranešėjai, užsakytas mintis. FD... Kiitos se, mitä, mistä puhuitte EFD-ryhmän mielestä, toimielinten täytyisi omaksua hyvin tiukka kanta tähän tilanteeseen, koska liha- ja maitotuotteiden viejät Liettuassa ovat kärsineet suuria tappioita. Oletteko samaa mieltä siitä, että kaikkien toimielinten tulisi puhua tässä asiassa yhdellä äänellä, jotta Liettuan tilannetta äh, suojeltaisiin? No, tämä nyt ei ollut varsinaisesti kysymys, mutta olkoon. Lyhyt vastaus. Luonnollisesti meidän pitää lähteä laajalla rintamalla asiaa korjaamaan. Okay, thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi komission nimissä komission jäsen uh, Kiitos rouva puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Komissiolle Liettuan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Venäjän tullimenettelyt, niitä on sovellettu 12. syyskuuta lähtien Venäjän rajalla. Nämä ovat kauppaa häiritseviä toimia, ja ne eivät ole suhteessa mahdolliseen riskiin ja ne eivät ole myöskään linjassa VTO-sääntöjen kanssa. 18. syyskuuta Algirda Semetasen kanssa kirjoitin Venäjän viranomaisille kirjeen kehitys- ja kauppaministeri Aleksei Dukujajeville ja myöskin unionin päällikölle ja me painotimme kirjeessä, että nämä toimenpiteet aiheuttavat suurta huolta taloudellisesta ja juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Me pyysimme selvennyksiä siihen järkeilyyn, joka näiden toimien takaa löytyy ja vetosimme viranomaisiin sen suhteen, että ne poist, he poistaisivat nämä käytännöt. Venäjän viranomaiset eivät ole vastanneet tähän kirjeeseen ja siihen, miksi tällaiset tullimenettelyt on otettu käyttöön. Me tarkastelemme parhaillaan, miten nämä ovat linjassa VTOn sääntöjen kanssa ja aivan erityisesti sen artiklan 11 GATS-sopimuksen artiklan 11 kanssa. Tähän me tarvitsemme lisää tietoa Liettuan viranomaisilta toteutetusta tullimenettelystä ja myöskin jos Liettuan viranomaisilla on tietoa siitä, miksi tällaiset käytännöt on otettu käyttöön. Tämä tieto olisi meille arvokasta. Tämä asia otetaan esille seuraavassa VTOn äh, tavarakauppakokouksessa, joka pidetään Genevessä 18. lokakuuta, ja tätä tullaan käsittelemään siellä mahdollisena VTOn sääntöjen rikkomustapauksena. Siitä tullaan keskustelemaan myöskin Euroopan unionin komissiossa teknisellä tasolla ja myöskin venäläisten kumppaneidemme kanssa olisi myöskin tärkeää tarkastella tämän poliittisia ulottuvuuksia ja reagoida niiden mukaisesti. Sitten rajoitukset maitotuotteisiin liittyen komissiolle ei ole kerrottu, minkä tyyppistä tapauksista tässä on ollut kysymys. Komissio luottaa siihen, että liettualaiset maitotuotteet ovat turvallisia EUn turvajärjestelmät takaavat korkean kuluttajien suojan. Tähän kuuluvat säännölliset tarkistukset komission toimesta, myöskin nopea varoitusjärjestelmä, jotta jos tuotteessa on ongelmia turvallisuuden suhteen, asianmukaisiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä nopeasti nopeasti. EUn ja Venäjän välisissä hygieniasäännöissä on eroja ja tiettyissä tapauksissa EU on sitä mieltä, että ollaan liian tiukkoja sääntöjen suhteen. Ja tästä syystä komissio on pyytänyt Venäjän viranomaisilta oikeasuhtaista toimintaa, jotta liettualaiset maitotuotteet pääsisivät markkinoille – ja Venäjän VTO-sitoumusten mukaan rajoitukset, jotka liittyvät hygieniasyihin, ne täytyy perustella esittämällä, kertomalla mistä riskistä on kysymys ja sitten suhteuttaa toimenpiteet riskiin. Venäjän terveys- ja kasvinsuojelusäännöt, niitä on lisätty koko viimeisen vuoden aikana ja komissio tulee puolustamaan EUn vientituotteita ja pitämään kiinni siitä, että Venäjä pitää kiinni sitoumuksistaan, jotka se on antanut VTOssa. Me emme tule epäilemään oikeisiin toimiin ryhtymistä VTOn tariffi- ja kauppasopimusten puitteissa. Kiitokset komission jäsenille ja sitten puhujat poliittisista ryhmistä. Ensimmäisenä herra Kaspari EPPstä. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Herra puhemies, herra komissaari, kiitos tästä esityksestä. Täytyy kuitenkin sanoa, että uskon, että tämä tekninen vastaus ei oikein vielä riitä. Nimittäin viime viikkoina olemme kokeneet, että Venäjä on nyt panostanut kaiken torpedoidakseen naapuripolitiikkaa. Ja tämä on vain yksi esimerkki yhtäkkiä liettualaisia kuljetusyrityksiä katsotaan sitten eilisaamulla nämä maitotuotteet tuotteiden tuontikielto on hyvä, jos tämä vietäisiin VTOhon, mutta olisi jo korkea aika komission miettiä, pitäisikö Venäjän EU-lähettiläs kutsua keskusteluihin. Olisi hyvä, jos tämä onnistuisi varmasti edustustojen, edustustojen kautta myös voitaisiin Moskovassa asia käsitellä, koska kauppasuhteet EUn ja Venäjän välillä nyt vaarantuvat ja myös tämä poliittinen ulottuvuus vaikeuttaa yhteistyötä. Toivon, että tänään parlamentin salista lähtee ulospäin viesti, että tässä ei ole hyökätty Liettua vastaan, vaan koska Liettua on yksi jäsenvaltio ja tätä kautta sitten on hyökätty koko EUta vastaan. Toivon solidaarisuutta. Ei voi olla, että yksi pienimmistä jäsenvaltioista joutuu kärsimään ja tämä johtaisi huipputason kokoukseen, josta saadaan poliittinen viesti Venäjälle. Ja Venäjälle viesti, että yhtäkään jäsenvaltiota ei saa ottaa panttivangiksi. Minä haluan selkeitä viestejä ulkosuhde ihmisiltä. Meidän on hyvä, olisi hyvä, jos tänään saisimme se, sovittua siitä, että toisaalta haluamme hyvien suhteiden jatkuvan, mutta yhtä maata vastaan ei saa hyökätä ilman, että koko EU reagoi. Kasperi. Kiitokset Kasparille. Sinisen kortin kysymys Meissnerilta. Otatteko sen vastaan? Das geht auch ganz kurz und... Ihan lyhyesti vain mitä tulee maitotuotteista, näin on. Ja Liettuan osalta, tai eihän Venäjälle tästä, tällä ole mitään merkitystä. Kyllä Venäjä saa maitonsa muualtakin, mutta suurin osa Liettuan maitotuotteista menee Venäjälle. Joten tämä on erittäin vahingollista, vahingollista yhdelle EUn jäsenvaltiolle, eikö niin? Kiitos. Niin hyvä, rouva. Minun mielestäni tämä nimenomaan on hämmentävää, että kuljetusyrityksiä katsotaan, mutta 90 prosenttia Liettuan maitotuotteista viedään Venäjälle. Ja tässä on kyse yhdestä sektorista, eikä minä tunne mitään muuta EU-maata, jolla olisi ollut ongelmia liettualaisten maitotuotteiden kanssa. Ne ovat käsittääkseni ihan kunnossa ja minusta tämä pitäisi nyt venäläisille partnereillemme tai kumppaneillemme selkeästi sanoa, että tätä me emme hyväksy. Kiitos. Seuraavaksi Blinkevičiute sosiaalidemokraateista. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen kiitollinen komission kannasta suhteessa näihin syrjiviin tullimenettelyihin, joita Venäjä on soveltanut Liettuan suuntaan. Ja kannustaisin teitä ryhtymään välittömiin toimiin, koska tähän mennessä toimet eivät ole olleet riittäviä. Liettualaiset kuljetusyritykset kärsivät suurista tappioista. Maitotuotteiden vientikielto aiheuttaa suuria vaikeuksia tuhansille tuottajille ja saattaa johtaa maitotuotteiden hinnan nousuun ja se vaikuttaa eurooppalaisiin kansalaisiin. Ja kaikki tämä tapahtuu Liettuan puheenjohtajuuskaudella kun huippukokous Ukrainan ja muiden kumppanuusmaiden kanssa Vilnassa on, on aivan lähellä. Eli meidän täytyy nopeasti reagoida syrjiviin toimenpiteisiin Jälleen kerran haluaisin kannustaa teitä, hyvä komission jäsen ja koko komissiota, lopettamaan tällaisen syrjivän käytännön lopullisesti. Tästä ei saa tulla ennakkotapausta, joita sitten sovellettaisiin johonkin toiseen maahan tulevaisuudessa. Ja nyt haluaisin vedota teihin, rouva puhemies, Liettuan varapääministeri osallistuu kokoukseemme ja olisi hyvä kuulla myöskin hänen mielipiteensä. Ehkä voisimme löytää minuutin puheaikaa myöskin hänelle. Well, uh, if vice... Niin, jos hallituksen uh, varapääministeri haluaa puheenvuoron, niin totta kai hän saa kommentoida. Haluatteko puheenvuoron? Yes, I do. Okay. Right away arvoisa puhemies Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Toisin kuin yleensä tässä rakennuksessa, minä edustan nyt Liettuan tasavaltaa, en neuvostoa, vaan edustan siis maatani ja kiitän tästä mahdollisuudesta puhua. Kiitän komissaaria ja Euroopan parlamenttia tästä mahdollisuudesta ja kiitos tästä keskustelusta. Ja toivon, että toimiin ryhdytään. Olemme kiitollisia niistä jo etukäteen. Haluaisin mainita äh, tiettyjä tekijöitä, jotka ovat huolestuttaneet paitsi Liettua, niin myös koko unionia, koska tämä ongelma vahingoittaa koko unionia. Se haastaa meitä kaikkia. Se haastaa kansainvälistä kauppajärjestelmää kokonaisuudessaan ja VTOn sääntöjä ja miten niitä sovelletaan. Kuten tiedätte, Venäjän federaatio ilman mitään ennakkovaroitusta, niin kuin yleensä tapahtuisi, ilman mitään selitystä on ottanut jo joitakin rajoituksia käyttöön. Nämä koskevat liettualaisia kuljetusyrityksiä, ja myös niitä tuotteita, joita nämä kuljetusyritykset kuljettavat Venäjän federaatioon eh, ja jotka, eh, jotka eh, autoihin lastataan. Ja meillä ei ole mitään tietoa, miksi näin on tapahtunut. Tämä on sääntöjen vastaista ja tämä on myös normaalin kauppa, kumppanuuden sääntöjen vastaista. Ja venäläiset ryhtyivät ottamaan käyttöön jopa kieltoja, tämmöisiä julkisia kampanjoita Liettua vastaan, liettualaisia maitotuotteita vastaan, eikä kukaan tiedä, mitä seuraavaksi. Me emme todella tiedä, mitä tapahtuu, jos me emme nyt reagoi. Tällaista tilannetta ei voi sietää. Tämä haastaa paitsi Liettuan, niin myös koko EUn toimiin. Me siis arvostamme suuresti sitä, miten EU-toimielimet tähän reagoivat. Solidaarisuus Liettua kohtaan on se vähimmäistuki, jota EU voi osoittaa ja sen pitää näin tehdä. Kiitos reaktiosta ja kiitos solidaarisuudestanne. Very much. Paljon kiitoksia, herra Leskevicius, Eurooppa-asioiden varaministeriä ja Liettuan puheenjohtajamaan edustaja. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustajat Silelle ECR-ryhmän nimissä, koska Rova Andersdotter ei ole salissa. Eh, priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Es atceros, kā 90. gadu. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. 90-luvun lopulla olin eh, ministeri omassa maassani ja liettualaiset, liettualaisten tuotteiden vienti Venäjälle eh, kiellettiin että siihen aikaan oli riitaa Viron ja Venäjän välillä jostain patsasselkkauksesta. Ja nyt sitten tällainen kuljetusalaa kohdistuva syrjintä. Me kaikki tietänemme, miksi Venäjä toimii Liettua vastaan. No syy siihen, että Venäjä pitää liettua entisenä satelliittinaan vähän vielä omana maan, maanaan ja maa-alueenaan. Ja, ja sen mielestä äh, Liettuan kuuluminen EU-hun ei oikeuta erilaista kohtelua. Liettua, äh, Liettualla on nyt neuvoston puheenjohtajuus ja olisi outoa, jos EU ei pystyisi puheenjohtajamaataan suojelemaan. Sininen kortti teille Leichtfriedillä. Otatteko sen vastaan? Okei. Okay. Mr. Leichtfried. Herra Leichtfried. Kiitos puheenjohtaja. Herra Siile, kysymys teille. Teidän poliittinen ryhmännehän on aika kriittinen eh, sen suhteen, että Euroopan pitäisi mennä yhtenäisenä eteenpäin. Olisiko nyt mahdollisuus osoittaa, että Eurooppa yhdistyneenä on paljon vahvempi kuin eh, eri, eh, eriarvoinen Eurooppa? Ehkä tämä nyt muuttaa teidänkin käsitystänne Euroopan asioista. Sitten Chile. Eh, e no, voin sanoa, että ECR-ryhmä haluaa eurooppalaisia yhteisiä markkinoita, me tiedämme, että yhteismarkkinoita pitää kehittää ja tämä kysymys nyt syrjii yhtenäismarkkinoita. En näe ristiriitaa meidän yleiseen periaatteeseemme nähden. Olen kannattanut sitä aina ja, ja me vain olemme skeptisiä federalistiselle kehitykselle. Ja sitten muut puhujat. Ensimmäisenä puheenvuoron Saarova Andre Kiene, kaksi minuuttia. Kiitos, hyvä komission jäsen, kollegat me keskustelemme räikeästä rikkomuksesta, johon Venäjä on syyllistynyt ja sillä ei ole mitään oikeutusta. Liettua on sisämarkkinoiden täysimääräinen jäsen, Venäjästä on tullut VTOn jäsen ja kuitenkaan se ei onnistu pitämään kiinni sitoumuksistaan. 11. syyskuuta lähtien Venäjän tulliviranomaiset ovat syyllistyneet syrjiviin toimiin Liettua kohtaan. Hallitus sen virallisiin tiedonpyyntöihin ei ole vastattu. Sen sijaan voimme lukea hyvin julkeita Venäjän viranomaisten kommentteja mediassa siitä, että Liettuan tulisi tulla järkiinsä, koska muuten sillä on synkeä tulevaisuus edessään. Tällä viikolla olemme saaneet uhkauksia siitä, että Venäjä tulee asettamaan maitotuotteet vientikieltoon ja että myöskin kala- ja lihatuotteita tullaan tarkistamaan. Tätä me emme voi sietää. Haluaisin kiittää komission komission jäsentä hänen lausunnostaan syyskuun lopussa, mutta Venäjään kohdistunut painostus on hiipumassa ja sitä tulisi kiihdyttää. Venäjän suurlähettiläältä täytyy vaatia selitystä korkeimmille EUn viranomaisille Tästä ei saa tulla ennakkotapausta. Meidän täytyy siis ryhtyä toimiin. Komission täytyisi myöskin kääntyä VTOn suuntaan, jotta VTO hieman suitsii Venäjää ja pyytää, vaatii sitä noudattamaan VTOn sääntöjä. Hyvät kollegat, meidän tulisi keskustella asymmetrisistä keinoista, Magnitskin listan tapaisista toimista. Tänä päivänä kyseessä on Liettua, huomenna kyseessä ehkä on joku toinen EU-valtio. Kiitos. Sitten Rutsek. commissioner colleagues, two weeks komissaari, kollegat, pari viikkoa sitten puhuimme Venäjän federaation syrjinnästä itäisiä äh, naapureita vastaan ja nyt puhumme Venäjän federaation syrjinnästä äh, äh, EUn jäsenvaltiota vastaan ja vielä puheenjohtajuus, puheenjohtajamaata vastaan. Tämä, tätä emme voi hyväksyä, tätä venäläisten käyttäytymistä emme voi hyväksyä ST-ryhmässä. Me emme, emme halua kauppasotaa, emme halua nostaa uusia esteitä. Me haluamme yhteistyötä Euroopan mantereella ja haluamme luoda yhteistä talousaluetta, jossa Venäjä on meidän strateginen kumppanimme. Mutta kuten sanoin, me emme voi hyväksyä tällaista toimintaa me seisomme liettualaisten kollegoidemme takana. Haluamme ilmaista täyden solidaarisuutemme teille. Olen samaa mieltä siitä, että tässä ei hyökätä pelkästään Liettua vastaan, vaan tässä hyökätään koko EUn kauppajärjestelmää vastaan. Ja haluaisin pyytää komissaarilta, että hän käyttäisi kaikki mahdolliset joko VTO tai muissa yhteyksissä olevat keinot, jotta asia saadaan saadaan päiväjärjestykseen. Ja mahdollisimman nopeasti tietysti. Maidon tuottajat ja muut liettualaiset tuottajat kärsivät tällä hetkellä, eivätkä voi sietää tällaista toimintaa. Kiitos. Kiitokset, edustaja Rutsek. Landsbergis seuraavaksi. Madam President, colleagues rouva puhemies, kollegat. Meidän tulisi kaikkien olla tyytyväisiä siitä, että unionimme on todellisempi ja konsolidoidumpi unioni ja me olemme siirtymässä kohti yhtenäistä energiapolitiikkaa ja yhteinen naapuruspolitiikkamme itäisessä Euroopassa. Naapuruston tulisi olla yhteistyöhalusta ja ystävällistä, ei vihallismielisiä. Tällainen vihamielinen asenne, sen Venäjä on nyt omaksunut ja kun se on tajunnut, että sen ensin, entiset alusmaat ovat yhä tiiviimmässä suhteessa Euroopan unioniin. Ja nyt on kohdistettu toiminta yhteen eu jäsenvaltioon liettuaan poliittisesti motivoitunut hyökkäys tämän maan taloutta kohtaan. Tämä haastaa EUn kokonaisuutena. Meidän toimiamme tulisi harkita tarkemmin tässä ei ole kysymys ainoastaan liettualaisista rekoista Venäjän rajoilla, vaan tätä tulisi tarkastella normaalina tilanteena EUn ja Venäjän välisellä rajalla. EUn ja Venäjän väliset kauppasuhteet tässä ovat kyseessä. Ja miljoonien tappiot, joita eurooppalaisille ta- politiikoille ovat eurooppalaisia tappioita. Liettualaiset yritykset ovat eurooppalaisia yrityksiä meidän vastauksemme olisi poliittisesti aivan oikea, jos EU jakaisi Liettuan kärsimät tappiot. Kuten yleensäkin Kremlin laskee sen varaan, että sen hyökkäys yhtä vaata kohtaan jätetään huomiotta EU:ssa. Se kuitenkin luo väärän kuvan meidän unionimme on jakaantunut. Meillä ei ole konsolidoitunutta lähestymistapaa. Meidän tulisi tavoitella parempaa tulevasta Euroopasta. Eh, Suurkiitokset herra Landsbergis. Sitten Lightfree. Kiitos puhemies. Eh, talouskriisin jälkeen pitäisi hyväksyä yksi periaate – joka hyökkää EU-maata vastaan, hyökkää koko Eurooppaa vastaan. Olipa nyt sitten kyse spekulojien hyökkäämästä äh, Kreikasta tai muuten, niin samat säännöt pitäisi koskea kaikkia näitä tila- tilaisuuksia ja silloin pitää ryhtyä toimenpiteisiin, niin kuin talouskriisinkin aikana ryhdyttiin toimenpiteisiin. En kuitenkaan ole varma, että onko nyt tehty selväksi, että poliittiset hyökkäykset tai kauppapoliittiset hyökkäykset, niitä käsitellään eri tavalla. Jos ryhdytään peliin, niin sitten pitää noudattaa pelin sääntöjä. Ja meidän pitää miettiä, että miten tähän reagoidaan. Komissaari, teillä on hyvä maine Kiinassa. Ehkä te saatte yhtä hyvän maineen seuraavaksi myös Venäjällä. Kiitokset ja sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Morkunaite. Ačiū komisarui ačiū visiems kolegoms kuriems rūpi šitas klausimas. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat huolestuneita Liettuasta. Tämähän ei ole ainoastaan Liettua koskeva kysymys. Jo kuukausia Liettua on ollut hankalassa asemassa suhteessa Venäjään. Nyt on kohdistettuja toimia maitoon ja nyt suunnitellaan toimia lihaa ja kalatuotteisiin kun näen, miten muut Venäjän naapurit kokevat saman kohtalon ja ne neuvottelut, joita Lietualla on Gazpromin kanssa, meidän täytyisi muistaa Druspa-putkisto Liettuassa jokin aikaa sitten. Se laitettiin pois päältä Liettuassa. Nämä toimet räikeällä tavalla rikkovat syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita Venäjä on VTOn jäsen, meidän tulisi äh, meidän ei tulisi uskoa siihen, että suhteiden täytyy olla ainoastaan pragmaattisia. Venäjä haluaa uuden sopimuksen EUn kanssa, mutta sen käyttäytyminen saa meitä epäilemään sitä, pystyykö se noudattamaan sitoumuksiaan. Ja huomenna pyytäisimme teitä osallistumaan solidarisuustoimeen. Pirmininkė, gerbiamas Taip pat noriu padėkoti visiems nelietuvos atstovams. hyvä puhemies. Haluan kiittää kaikkia niitä eh, edustajia, jotka ovat ilmaisseet tukensa eh, Liettualle. Me tarvitsemme solidaarisuutta. Komissaari, te puheenvuorossanne sanoitte, että jostain syystä Venäjä on ottanut käyttöön semmoisia standardeja, joita ei tieteellisesti voida osoittaa tosiksi, joka tarkoittaa sitä, että Venäjä on jo pitkään aikonut ottaa käyttöön tämmöisiä taloudellisia sanktioita, oli maa mikä tahansa. Haluan muistuttaa, että ennen joulua liet ja, ja Balt, Baltti, äh, muutkin balttilaiset kuljetusliikkeet ja, ja rekat joutuvat jonottamaan äh, pitkiä pitkiä aikoja päästäkseen Venäjän rajan yli. Meidän pitäisi keskustella ähm, maidemme strategisten etujen suojaamisesta. Kiitos sitten Donskis. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että tässä on kysymys kostotoimesta. Venäjä rankaisee Liettua sen itäisen kumppanuuden politiikastaan. On ilmiselvää, että se nyt testaa sitä, kuinka pitkälle se voi mennä maiden painostuksessa talousblokin jälkeen, jonka Liettua koki vuonna 1999. Tämä on suurin hyökkäys sen jälkeen. Ja kuitenkin historiallisista syistä Liettua on nyt äh, täysin eri maa. Se on EU-maa ja nyt meidän täytyy vedota koko Euroopan unioniin, koska mikään ei ole olemassa yksin. Tämä on hyökkäys EU-ta kohtaan ja tästä syystä arvostan kollegojen kommentteja solidaarisuudesta ja siitä, että meidän täytyy toimia ikään kuin koko EU-ta vastaan olisi hyökätty käyttäen kiristystä ja muita aggressiivisia toimia. Ennen Vilnan huippukokousta ja muita tärkeitä EU-tilaisuuksia meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja varmistaa se, että tällainen ei enää koskaan toistu. Minäkin kiitän teitä ja sitten kollega Kelam. Thank you. Kiitos. Tämä on painostusta, jota emme voi hyväksyä. Se ei kohdistu pelkästään yhtä jäsenvaltiota vastaan, vaan puheenjohtajavaltiota vastaan. Ja, ja senpä takia tämä on epäystävällinen liike koko EUta vastaan. Sitä ei voida katsoa kahdenvälisenä, pitää kahdenvälisenä kauppasotana. Eikä se ole myöskään sattumalta ilmentynyt. Nimittäin Ukrainaan ja Moldovaan on myös kohdistunut paineita. Komissio ja jäsenvaltioiden osalta on nyt katsoa, parlamentin päätöslauselmaa kahden viikon takaa, jossa edellytetään, että tai sanotaan, että tämä on vain peitetoimia poliittiselle painostukselle. Komission pitää toimia. Kreml on taas osoittanut, että sen EU-politiikka ei ole lähtökohtaisesti ystävällistä, vaan vihamielistä. Ja ennen Vilnan huippukokousta EUn pitää lähettää oikein selkeä solidaarinen viesti sen suhteen, että me olemme jäsenvaltiomme tukena ja puolustamme niiden valtioiden oikeutta ja vapautta, jotka haluavat liittyä, integroitua Eurooppaan. Seuraavaksi Zemke. E, otóż ja uwagę na fakt, że ta dyskusja nas... Kiitos haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiasiaan, että tässä puhutaan Venäjän syrjivistä toimista liettualaisia kuljetusyrittäjiä kohtaan. Kuitenkin nämä Venäjän käytännöt joita ilmenee aina silloin tällöin, tällöin eivät koske pelkästään Baltian maita, vaan samantyyppisiä rajoituksia on otettu käyttöön puolalaisia kuljetusyrittäjiä ja, tuot, ja valmistajia kohtaan. Maito, liha, juusto, tuotteet Puolasta. Ja joka, jokaisessa näistä tapauksista EUn pitäisi tukea sitä maata, jota kohtaan syrjintää esiintyy. Meidän pitää puhua yhdellä äänellä koska EU:ssa ei ole sellaisia maita, jotka ovat enemmän tai vähemmän tärkeitä. Kiitos ja sitten viimeisenä Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Neohlásené sprísnenie. Kiitos. Hyvä komission jäsen. Se, että tarkistuksia tiukennetaan ilman ennakkovaroitusta, se on suuri ongelma kauppatavaran määrä, jota Liettua kuljettaa, nehän ovat lähtöisin myöskin muista EU-jäsenvaltioista ja täten rajoitukset kohdistuvat muihinkin EU-maihin. Venäjä on yksi EUn suurimmista kauppakumppaneista ja täten asianmukaisten kauppasuhteiden tulisi olla molempien etujen mukaista. Täten ratkaisu, joka perustuisi kahdenvälisiin suhteisiin, niiden tulisi perustua diplomatiaan. Meidän olisi varmistettava se, että tästä ei synny suuremman luokan taloudellista ongelmaa, jolla olisi vaikutuksia talouksiimme. Meidän ei tulisi epäröidä, olisi ryhdyttävä neuvottelemaan venäläisten kanssa. No. Kiitos ja sitten komission jäsen de Gucht. Thank you, uh... Kiitos puhemiehelle. Hyvät kollegat, mielessäni ei ole epäilystäkään siitä, että nämä ovat poliittisesti perusteltuja toimia ja todennäköisesti liittyvät venäläisten huoliin siitä, miten EUn itäisen kumppanuuden politiikka etenee. Ja kun olen kuullut tätä keskustelua, niin eivät, ette tekään näytä epäilevän näitä poliittisia tarkoitusperiä. Mutta se, tämä poliittinen perus, perusta ei kuitenkaan anna ö, meille vapauksia olla valmistautumatta asiaan ennen kuin sitä viedään VTOhon. Ja nyt me todella katsomme, ovatko nämä toimet VTOn sääntöjen mukaisia. Olisi liian varhaista lähteä VTOhon, jos ei ole analysoitu faktoja ja tilastoja. 18.10. kokoontuu VTOn neuvosto ja me tuomme tämän asian siinä kokouksessa esille. Ja ennen 18. päivää keskustellaan teknisellä tasolla. En ole ihan varma, kenen kanssa keskustellaan, mutta minä olen juristi taustaltani. Ennen kuin mennään tuomioistuimeen, ja VTOhan on jo näköinen tuomioistuin, niin, niin taistelu pitää olla val, valmisteltu, eikä näitä VTOssa käsiteltäviä asioita. Me, ei ole sattumaa, että me harvoin häviämme VTOssa, koska me valmistelemme ne niin hyvin. Ja, ja tässä myös luotamme Liettuan yhteistyöhön asioiden valmistelussa. Tietenkin voidaan reagoida poliittisesti tällaiseen toimeen tai toimenpiteisiin ja herra Kaspääri mainitsi mahdollisuuden kutsua Venäjän lähettiläskokoukseen. Voin tehdä tämän lähipäivinä, tämä ei mikään ongelma ole. Ja meidän pitää venäläisille tehdä selväksi, että niin kuin monet teistä sanoitte, että jos, jos hyökkää yhtä jäsenvaltiota vastaan, niin silloin hyökkää koko unioni vastaan. Näin on oltavakin. Mutta ei minulla mitään taikasauvaa nyt ole ratkaista asia huomiseen mennessä. Toivon, että ymmärrätte. Ja minulla on nyt luettelo kaikista niistä ongelmista, joita Venäjän kanssa on ollut 23.2012 alkaen, jolloin kiellettiin kaikista EU-maista tuotu, tuotu naudanliha. Tämä liittyy liittyi Schmallenbergin virustapaukseen ja sitten kymmenen tointa, joihin venäläiset ovat ryhtyneet, ei Liettua vastaan, vaan useita jäsenvaltioita vastaan tämän jälkeen. Joten tämä nyt ei ole ihan uutta meillekään. Mutta voitte olla varmoja, että me ryhdymme riittäviin toimenpiteisiin, mutta ymmärtäkää myös se, että meidän pitää tehdä tämä näytön perusteella. Meidän pitää kerätä näyttöä ja kysyä venäläisiltä, miten tämä, tämä, tätä asiaa on ajateltu ja vastausten perusteella sitten katsomme, miten päätämme jatkosta. And uh, just now we can finish our No niin, me voimme päättää tämän asian käsittelyn. Ja jatkaa Malcolm Harbourin mietinnöllä huviveneet ja vesiskootterit.